Dames en heren, jongens en meisjes, ladies and gentlemen, monsieur, mesdames, mesdames en messieurs, pardon. Hyvät naiset ja herrat, me aloitamme tämän muodollisen perustamiskokouksemme kehitysvaliokunnassa. Ja kun katsomme, eh, kuka on tuleva puheenjohtaja, niin yritän puhua ranskaa. Toivon mukaan en tee kovin paljon virheitä, mutta kollegani sitten korjannee minua tässä vastapäätä. Minä ilmoitan teille, että kaikki mitä puhutte täällä lähetetään suorana lähetyksenä internettiin. Joten älkääpä kaivako nenänne. Minä olen ensimmäinen varapuheenjohtaja edellisestä työvaliokunnasta, mutta tällä kaudella en ole tässä tehtävässä, vaan tulen olemaan eh, salissa. Minä olen täällä vain jakamassa eh, tätä tulevan puheenjohtajan paikkaa. Eh, todennäköisesti naispuheenjohtaja, mutta demokratiassa emme koskaan tiedä, kuinka käy. Onko meillä päätösvaltaisuus saavutettuna? Näyttää siltä. Voisin ehkä kysyä, että onko täällä ehdokkaita valiokunnan puheenjohtajan paikalle. Rova Kreise. Les boutons, c'est le plus important, n'est-ce pas? No, nämä lapit nyt ovat kaikkein tärkeimpiä täällä. No minä olen Katrin Kreese vihreistä ja minun ryhmäni nimeissä tahtoisin ehdottaa teille eh, yhtä ehdokasta tästä vierestäni Eva Jolia, rouva Eva Jolia. Ei, la candidate en question. Ehdokas tietää ehdokkuudestaan nimeämistään ehdokkaaksi. Hän hyväksyy sen. Kyllä, ilo, iloiten hyväksyn tämän. niin, mekin hyväksymme sen ilolla. Te olette varmaankin täyttäneet tämän omia taloudellisia olosuhteita ne koskevan kaavakkeen. Siis eh, painakaa vielä tätä nappia. Den... Kyllä minä olen kaikki nämä paperit täyttynyt. Niin, jo pitkän aikaa sitten. y a Onko muita ehdokkaita? Onko muita ehdokkaita? Haluatteko? Sitten tulee työjärjestyspuheenvuoro. Quand je suis en, en VO. Niin. niin sama, minä saan tästä nyt kyllä Saksan, eh, Saksan käännöksen täältä luureista. Tuskin nämä minun luurini ovat aivan väärässä, mutta tekniikolle kannattaisi ehkä, teknikon kannattaisi ottaa yhteyttä, jotta eh, nyt ei kävisi niin, että kaksi ääntä kuuluu saman aikaan, eli puheenjohtajan ääni ja sitten saksan kielinen tulkkaus täältä kanavalta nolla. Alors, s'il n'y a qu'une candidate qui est le cas... No, siis ainoastaan yksi ehdokas puheenjohtajaksi on, ja jos kukaan ei vaadi salaista äänestystä, mikä vaikuttaa olevan näin, niin tässä tilanteessa voin sanoa, että Rouva Jolie teille tulee puheenjohtajakausi. No, no, niin, puheenjohtajakausi, joka on hyvin vaikea kehityspolitiikan kannalta, koska tätä vastaan hyökätään joka puolelta. Meillä on talouskriisi, ilmastokriisi, eikä meillä ole ollut yhtä vaikeaa kautta aikaisemmin, kun ajattelemme, että vuosituhannen tavoitteisiin olisi päästävä. Light Minded, me olemme kaikki kyllä samoilla linjoilla teidän kanssanne. Me haluamme vahvaa Eurooppaa, oikeudenmukaista sosiaalista tilannetta koko maailmaan. Ja me teemme yhteistyötä kanssanne. Justice Under Siege on teidän kirjoittamanne kirja ja seura eh, voisi olla kehitys meren alla. Kiitoksia. Sitten suosion osoituksin hyväksymme puheenjohtajamme valinnan. En ole koskaan luopunut eh, paikastani näin mielelläni toisen hyväksi. c'est avec une grande émotion. Hyvin eh, liikuttuneena minä otan tämän tehtäväni vastaan. Minä tiedän, että parlamentissa ei varmaankaan ole tulevana viitenä vuonna tärkeämpää valiokuntaa kuin tämä. Meillä on hyvin monenlaisia ongelmia edessämme liittyvät ilmastonmuutokseen ja niihin uhreihin, joita se aiheuttaa kehittyvissä maissa. Meillä on lukuja olemassa sadat miljardit dollarit ovat tässä kyseessä, e, jota tarvittaisiin, mutta tällaisia varoja meillä ei ole. 100 miljardia on tällä hetkellä kehitysavun määrä koko maailmassa, eikä se riitä millään muotoa ilmastonmuutoksen torjuntaan. Tässä on nyt vaarana se, että me uhraamme kehityksen ilmastonmuutos syistä ja myöskin siitä syystä, että talouskriisi meitä kurittaa. Luultavasti talouskriisi vielä syvenee ja meidän tehtävämme on kertoa kansalaisille, että e, kehityspolitiikka kuitenkin on prioriteeteissamme tämän viiden vuoden ajan. Voisin ehkä esitellä itseäni teille vähän tarkemmin. Ennen kuin minut valittiin Euroopan parlamenttiin, oli seitsemän eh, vuotta Norjan hallituksen palkkalistoilla kehitysasioissa ja erityisesti instituutioiden rakentamisessa, jossa torjutaan korruptiota ja rahan pesua sekä eh, veroparatiiseja. Ennen tätä minä olin tuomarina Ranskassa 20 vuotta. Olen ollut sekä eh, syyttäjänä että tutkintatuomarina. Toivon siis, että tämä kokemukseni auttaa tässä siihen, että teemme hyvää työtä viiden vuoden ajan. Tästä nyt siirrymme sitten valitsemaan neljää varapuheenjohtajaa valiokunnallemme. Y a Donc, reçu une nomination. Minulla on täällä eh, seuraavat ehdokkuudet eh, varapuheenjohtajiksi. Ensimmäinen varapuheenjohtaja Rova Stifler. Hän on paikalla. Hyväksyttekö ensimmäisen varapuheenjohtajan tehtävän? Kyllä minä, Kyllä minä hyväksyn tämän ja tämä on suur, minulle suuri ilo ja kunnia auttaa tässä työssä. Oletteko täyttäneet taloudellisia, taloudellista tilannetta koskevan kaavakkeen? Onko muita ehdokkaita ensimmäiseksi varanpuheenjohtajaksi komiteamme, valiokuntamme? Ei ole, joten minä ehdotan, että äh, Rova Stifler valitaan suosion osoituksiin tehtävänsä. Olkaa hyvä, Rova Stifler, tulkaa tänne eteen minun viereeni. No. Sitten minulla on täällä ehdokas herra Deva toiseksi varapuheenjohtajaksi. Onko herra Deva paikalla? Hyväksyttekö ehdokkuutenne toiseksi varapuheenjohtajaksi tähän valiokuntaan? Kyllä, puheenjohtaja, olisin kovin iloinen voidessani olla toinen varapuheenjohtaja. Oletteko antaneet eh, selvityksenne taloudellisesta tilanteestanne? Ja, no, Kyllä, olen tehnyt sen. Onko muita ehdokkaita toiseen varapuheenjohtajan tehtävään? Ei ole, joten ehdotan, että herra Deva valitaan toiseksi varapuheenjohtajaksi suosion osoituksin. Pyydän herra Deva ottamaan paikkansa täällä edessä kanssamme. Thank you. Olen saanut eh, ehdokkaan herra Sannikki. Hänet on nimetty kolmannen varapuheenjohtajan paikalle. Anteeksi, tässä onkin rouva Sannikki kyseessä. Onko hän paikalla? Rova Sannikki, hyväksyttekö ehdokkuuden kolmanneksi varapuheenjohtajaksi? ilman mikrofonia. Mikrofoni pitää, mutta sinäkin usare il microfono. Kyllä, minun pitäisi osata tätä mikrofonia käyttää. Olen käyttänyt sitä 50 vuotta. Kiitos. Ilolla osallistun tämän valiokunnan työhön, vaikka se hiukan minua pelottaakin, kun tämä työ on kovin vaikeaa. Kiitoksia. Oletteko selvittänyt taloudellisen tilanteenne? Ja. Kyllä. Ja no. Onko muita ehdokkaita kolmanneksi varapuheenjohtajaksi? Ei näytä olevan, joten nyt minä ehdotan, että Rova Sannikki eh, valitaan suosion osoituksin ja pyydän häntä tulemaan tänne eteen omalle paikalleen.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 olen saanut nimitysehdotuksen Rova Krety. Häntä on ehdotettu neljänneksi varapuheenjohtajaksi valiokuntamme. Rova Krety ei ole paikalla, mutta hän on lähettänyt meille kirjeen, jonka äh, herra Martinez lukee meille. Äh, Kyllä niin kehottiksi, ja minä en nyt ole mikään kirjeiden lukija, minä haluaisin ainoastaan vain, että Rova Kretsu ei päässyt tänne henkilökohtaisista tärkeistä perhesyistä. Hän pyysi meitä demariryhmän edustajina kuitenkin esittämään hänen ehdokkuutensa täällä. Hän on ollut viimeisen kauden aikana hyvinkin aktiivinen tässä valiokunnassa ja hän hyväksyy hyvin tyytyväisenä ja ilahtuneena tämän varapuheenjohtajan paikan. Ja hän on täyttänyt myös tuon taloudellisen tilanteen selvityksen. Ja olen iloinen siitä, että saan näin esittää hänet tänne. Teillä varmasti on se kirja, jonka Rova Kretsu teille on valiokunnan puheenjohtajana lähettänyt. Kiitoksia tästä. Rova Kretsu on hyväksynyt neljännen varapuheenjohtajan eh, ehdokkuutensa eh, siis eh, kirjeitse. Onko muita ehdokkaita neljänneksi varapuheenjohtajaksi? Ei ole, joten nyt ehdotan, että me nimitämme Rovan Kretyn suosion osoituksen. Näin olemme päässeet loppuun tässä puheenjohtajiston valinnassa puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien valinnoissa. Nyt me tulemme tekemään työtä kaksi ja puoli vuotta minun johdollani ja sitten kaksi ja toin puoli vuotta sen jälkeen. Ja ehdotankin, että me esittäytyisimme kukin toisillemme yhdessä minuutissa. Voisimme kertoa, mistä tulemme ja mitkä ovat meidän visiomme ja mitä me toivomme. Ehkä aloitamme täältä aivan rivijärjestyksessä. Ehkä te siellä voisitte reunassa aloittaa yksi minuutti. Merci, madame la... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen Maurice Bonga. Minä Minut on valittu Ranskan meren takaisista alueista. Tulen Tyyneltä mereltä. Olen siis tuota Tyynemeren edustaja. Minä olin aikaisemmin valtioni hallituksessa kymmenen vuoden ajan. Ja nyt sitten olen jättänyt tuon paikan tätä paikkaa palvellakseni. Ja minä odotan täältä työltämme sitä, että parlamentti voi tutkailla tarkasti myös tätä assosiaatiojärjestelyä ja rohkaista unionin ja meidän Tyynenmeren valtioiden, pienten valtioiden välisiä suhteita entistä enemmänkin. Jotkut joillakin jäsenvaltioilla näitä valtioita on, näitä pieniä merentakaisia valtioita on olemassa, kuten Ranskassa, ja toivon, että nämä voisivat myös hyötyä tästä unionin kehityksestä. Kiitoksia. Kiitos. vous de rester assis, pour que les niin saimme tiedon siitä, että teidän pitää istua esiteltä, esitellessänne itsenne, koska muuten ette näy kamerassa. Mutta minä palaan tähän. Siis Aivan lyhyesti vaan, koska muuten tähän menee liian kauan aikaa. Minä olen Mylusin äh, Alsasin alueen yhden kaupungin varapormestari ja minä olen, minä edustan äh, uudistunutta, edistynyttä vasemmistoa. Ja minä olen ollut muutaman päivän ajan nyt Eurokansanedustajana ja minun yksityiselämästäni pari sanaa. Eli olen opiskellut farmakologiaa, eli en ole mistään politiikan alueelta, mutta kaikki tiet vievät Roomaan. Ja nyt sitten äh, tähän päätä minulla on kaksi lasta ja olen naimisissa. Annan naapurilleni puheenvuoron. Jos teillä on vielä kysyttävää, niin kysykää toki. <coughs> I'm Nudge Diva. Minä olen edustaja Deva, olen ollut tässä valiokunnassa nyt jo kymmenen vuotta. Olen ollut kaksi kautta jo kehitysvaliokunnassa. Mielestäni se on erittäin tärkeä valiokunta. Minä olen EPP-ED-ryhmän koordinaattori Mari Martensin kanssa viimeisen viiden vuoden aikana kehitysvaliokunnassa ja Ja en ole enää EPPssä syistä, joita en itse voi hallita. Olen nyt uuden ryhmän jäsen, äh, konservatiivi-reformistiryhmän äh, jäsen ja olen siellä myös koordinaattori. Ennen Euroopan parlamenttiin tuloa niin minä olin äh, Iso-Britannian parlamentin jäsen ja myös Iso-Britannian hallituksen jäsen John Majorin alaisena. Tämä haasteemme täällä valiokunnassa on valtaisa, kuten puheenjohtaja sanoi ja edelleen puheenjohtaja sanoi. Ympäri maailmaa meillä on suuria haasteita, mitä tulee kehitykseen. Ottaen huomioon talouskriisin, meidän täytyy todella tehdä kovasti työtä, jotta voisimme tukea köyhimpiä ihmisiä maailmassa. Tämä on varsin suuri poliittinen taistelu. Kiitoksia. Lähdin. Grazie. Eh. Kiitoksen. Minä olen Iva Zanikki, olen italialainen Minulla ei ole kovinkaan suurta poliittista taustaa, koska olen tullut viiden maailmasta 45 vuotta. Olen laulanut ympäri maailmaa, tavannut hyvin paljon tärkeitä ihmisiä. Olen saanut elämältä hyvin paljon ja yhdessä vaiheessa ajattelin, että nyt olisi aika myös antaa jotain. En tiedä, olenko valinnut oikean tien, varmastikin. Oikean valiokunnan kylläkin. Minä aion rakkaudella ja intohimolla panostaa tähän työhön, kuten olen aina tehnyt. Ja minulla on varmasti tässä tärkeä apu puheenjohtajasta ja muista hyvin asiantuntevista ihmisistä. Usein epäillään ihmisiä, jotka tulevat viihdemaailmasta ja voin ymmärrän sitä, mutta minä olen jo hiukan vanhempi henkilö, se on teille takuuna, en ole mikään pikkutyttönen ja tulen tekemään kovasti työtä ja toivotan meille kaikille hyvää työtä. Kiitoksia. Arbeit, niin, minä annan teille puheenvuoron nyt järjestyksessä ja jokainen saa puhua siis vain minuutin, muistutan siitä. First of all, congratulations. Kiitoksia puheenjohtaja Sanen. Ensin onnitella teitä valinnastanne ja varapuheenjohtaja valinnasta. Minä olen Gay Mitchell. Olen EPP ryhmän jäsen. oli tämän valiokunnan jäsen viime parlamentissa ja olin kehitysyhteistyövälineen esittelijän, joka yhdisti 16 erilaista välinettä yhteen. Ja oli myös hätäapu äh, asetuksen esittelijä. Olen entinen Irlannin parlamentin äh, jäsen Ja ihan lyhyesti, 11 miljoonaa lasta kuolee eh, vuosittain ja 16 miljoonalla ihmisellä ei ole puhdasta vettä. Minun mielestäni tämä on prioriteetti valiokunta ja toivottavasti voimme tehdä kaikki yhdessä yhteistyötä näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Nazywam się Filip Kaszmarek, jestem posłem e, wybranym w Polsce. E. Minä olen puolalainen edustaja. Viisi vuotta olen ollut jo tässä valiokunnassa ja minun mielestäni tämä on erittäin tärkeä valiokunta. Minä olen tehnyt työtä sen eteen nimenomaan, että ne maat, että maat sitoutuisivat tiiviimmin näihin kehitystyöasioihin, koska tämä on asia, jota ei ole tarpeeksi otettu esille. Minä olin aikaisemmin kansan, kansallisessa parlamentissa ja myöskin aluetasolla aktiivinen. Thank you, Madam Chair. My name is András Gyürk. Kiitoksia puheenjohtaja András Gyrk. Olen unkarilainen parlamentin jäsen, uusi jäsen tässä valiokunnassa, mutta en parlamentissa uusi jäsen. Olin täällä viimekin kaudella. Sitä ennen olin Unkarin parlamentin jäsen ulkoasiain, val, ulkoasiain valiokunnassa olin siellä. Äh, tiedän, että tämä on erittäin tärkeä valiokunta parlamentissa. Haluaisin olla hyödyllinen äh, valiokunnan jäsen. Ja toinen äh, valiokunnistani on energiavaliokunta ja on hyvä nähdä, että näillä valiokunnalla on yhtenäisiä asioita asialistallaan, kuten esimerkiksi ilmastonmuutos, Että on hyvä asia olla täällä. Ik was journalist 20 jaar lang tot ik in het Europees parlement kwam. Ik me bezig gehouden met landbouw daar. 20 vuotta olin toimittajana. Minä tulin parlamenttiin 2002 ja minä olin kiinnostunut maataloudesta ja myöskin kehityspolitiikkaa minua lähellä. Minä kannatan vaihtoa sekä Euroopan sisällä että ulospäin Euroopasta – Euroopalla on merkittävä rooli tässä kontekstissa. Minun mielestäni tämä valiokunta on keskeinen asiassa ja olen ylpeä ollessani täällä. Uh, congratulations, Madam Chair. My name's... Onnittelut puheenjohtajan nimeni on Michael Cashman. Olen ollut jo kymmenen vuotta tämän parlamentin jäsen. Äh, kym kymmenen vuotta olin oikeus- ja sisäasioissa ja erikoistuin avoimuuteen ja ihmisoikeuksiin. Minulla on kaksi tavoitetta. Ensi, yksin on se, että yritämme saada aikaan maailman, jossa kaikkia kohdellaan samanarvoisina. Toinen tavoitteeni on se, että poliitikot puhuisivat vähemmän ja tekisivät enemmän. Excuse me. Kiitoksia. Ah. <clears throat> Uh, my name is uh, De Rossa, Proncius De Rossa. I'm an Irish. Nimeni on Proncius De Rossa. Olen irlantilainen jäsen, äh, työväenpuolueen uh, jäsen ja sosiaali- ja demokraattiryhmässä täällä. Olen varajäsenä täällä. Pääjäseneni on työllisyys- ja sosiaaliasian valiokunta ja siellä olen ollut viimeiset kymmenen vuotta. Uskon, että näiden kahden valiokunnan välillä on paljon yhtäläistä työllisyys- ja sosiaaliasioilla ja kehitysasioilla on paljon yhtäläväisyyksiä. Meidän täytyy todella panostaa siihen, että vuosituhannen kehityksen tavoitteet savoitetaan ja erityisesti äh, ihmisarvoisen työn tavoite saavutetaan. Se on suurin ongelma kohta kehittyvän ja kehittyneen maailman välillä. Kiitoksia. Onnittelut puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille. Minä olen Miguel Martinez ja minä olen ollut täällä jo kymmenen vuotta tässä valiokunnassa ja olen pitkän aikaa toiminut demariryhmän koordinaattorina myös ja myö, myös varapuhemiehenä ja minä olen sitten eh, myös demarien koordinaattorina tuolla puheenjohtajistossa ja näin yritän osallistua mitä eniten tähän koko parlamentin työhön, samoin kuin tämän valiokunnan työhön ja yritän tuota parlamentista, parlamentin työvaliokunnasta tietysti tämän valiokunnan äh, ääntä tuoda sinne esille, koska tämä valiokunta on niin perustavanlaatuinen erityisesti, kun ajattelemme koko maailmaa yhtenäisyydessään ja Euroopan täytyy johdonmukaisesti toimia kaikkinensa vapauden ja sosiaalisuuden äh, oikeuden ja solidaarisuuden nimissä nimissä. Kiitoksia. Hola, soy Enrique Guerrero. Minä olen Enrique Herrero Espanjasta, demari myös. Minä olen uusi eh, edustaja täällä parlamentissa. Minä vastaan, vastasin aikaisemmin Espanjan hallituksessa koulutuskysymyksistä, samoin kuin suhteista Espanjan hallituksen ja parlamentin välillä. Ja minun viimeisin toimeni ennen tänne tuloani niin oli toimia meidän Espanjan hallituksen pääministerin kabinettipäällikkönä. Ja kuten jo on moneen kertaan sanottu, niin tällä, tässä kriisin hetkellä kehitystavoitteet ovat kyllä kovasti vaarassa, mutta nyt on entistä selvempää se, että ihmisarvo, turvallisuus ja ja varallisuus ovat tärkeitä ja niiden pitäisi kuulua kaikille tai sitten ei kenellekään. Ja Euroopan täytyy käyttää tätä vahvaa voimakasta ääntään näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Kiitoksia. <clears throat> Minä olen Norbert Loiser, tulen Rheinland-Pfalzista, Saksasta, olen uusi jäsen täällä. Sitä ennen olin 18 vuotta Rheinland-Pfalzin osavaltioneuvoston varajäseniä työskentelin hyvin paljon kansalaisjärjestöjen ja eh, erilaisten ryhmien kanssa yhdessä. Olimme, meidän tehtävämme menee vuoteen 20, eh, melkein vuoteen 2015, joka on myös millennium eh, vuosituhannen tavoitteiden täyttymispäivä ja sitä meidän pitäisi yrittää saavuttaa. Onnittelut varapuheenjohtajalle ja puheenjohtajille. Minä tulen Roomasta Italiasta. Olen Partitodemokraatikon valtuuskunnan puheenjohtaja. Me olemme sosialistidemokraattien ryhmässä. Tämä on ensimmäinen kauteni. Uskon, että Tällä valiokunnalla on strateginen rooli e, Euroopan parlamentille Euroopalle. Sen täytyy vastata talouskriisiin ja antaa kehitykselle, kehitysyhteistyölle uusi merkitys. Ja tässä on todella kysymys Euroopan uskottavuudesta. Euroopan pitää olla kehityksen, mutta myös oikeudenmukaisuuden moottorina. Kiitoksia. Je suis Patrice Je... Olen Patrice Tirolia. Euh, Anteeksi. Patrice Tirolia. Minä olen opettaja. Minä olen kaupungin johtaja, eh, kaupunginjohtaja lupilla erässä kaupungissa ja minä olen nyt Euroopan parlamentin jäsen. Minä edustan eh, erityisesti eh, Afrikkaa Eh, Afrikkaan näissä konteksteissa. Eh, se, miksi olen tästä kiinnostunut, on, että minä olen ollut aluepolitiikassa eh, politiikassa mukana nimenomaan taloussektorilla ja tietenkin minä haluaisin tehdä parhaan mahdollisen, että Guadalupe ja Martinique olisivat näissä kehitysapupiireissä mukana. Haluaisin myöskin vakuuttaa, e, vakuuttaa ihmiset siitä, että parlamenttimme pystyy toimimaan e, kehityspolitiikassa e, sillä tavalla, kun kansainvälinen toimija sillä alalla toimii, ja että me saisimme kansainvälistä oikeutta tälle sektorille syntymään ja voisimme tehdä aloitteen tähän suuntaan. Και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ το Προεδρείο. Ονομάζομαι... Kiitoksia. Niin, minä haluaisin onnitella puheenjohtajaa. Minä olen Theo Harus ja minä olen nyt uusi edustaja Kyprokselta. Minä olen opettanut lääketiedettä aikaisemmin ja ollut toiminut Kreikan parlamentin, eh, parlamentissa kansanedustajana. Ja viimeiset parikymmentä vuotta olen tehnyt työtä kansalaisjärjestöissä ihmisoikeuksien hyväksi ja kehityksen edistämiseksi kaikkialla maailmassa. Minä olen osallistunut viimeisten vuosien aikana eh, eri konfliktialueilla kehitysyhteistyöhön Karibialla, Latinoisessa Amerikassa ja Afrikassa ja Aasiassa kirurgina monissa, monissa yhteyksissä. Minun käsittääkseni ja minun mielestäni Euroopalla on moraalinen velvollisuus ja vastuu näin toimia ja edistää kaikkien hyvä, hyvinvointia. Auttaessamme, auttaessamme kehittymässä olevia valtioita, me voimme estää laitonta siirtolaisuutta, pandemioiden leviämistä ja erinäisiä kansainvälisiä ongelmia. Ja minä toivon tässä valiokunnassani voinvani käyt, tuoda oman kehityskokemukseni teidän hyväksenne. Euh, minä euh, olen Chaba olen unkarilainen ja minä olen varajäsen tässä valiokunnassa ollut vuodessa 2004 lähtien. Minä olen laatinut mietinnön, joka minulla on aikomus eh, nyt sitten ottaa työn alle uudessa tilanteessa tässä tulevalla kaudella. Kiitoksia. Jude, vielen Dank. Ich heiße Birgit Schnieber-Jastram. Minä olen Birgit Schnieber-Jastram, tulen Hampurista se on suuri kaupunki Pohjois-Saksassa. Minä olen ensimmäistä kertaa Euroopan parlamentissa. Minä olen kerännyt poliittista kokemusta ähm, Saksan liittopäivillä ja Hampurin varapormestarina. Ja siinä tehtävässä olen käynyt useasti kehitysmaissa opintomatkoilla. Minä olen utelias ja kovasti iloitsen siitä, että voimme tehdä yhteistyötä. Monsieur Arsenis. Herra Arsenis. Ευχαριστώ πολύ Kiitokset puheenjohtaja. Minä olen Kriton Arsenis ja minä tulen Kreikasta. Minä olen uusi edukas, ehdokas edustaja täällä, edustan demareita ja 15 vuoden ajan olen kuullut ekologiseen liikkeeseen Kreikassa ja erityisalani on kestävä kehitys ja ilmastonmuutoksen torjuminen. Tähän hän ihmiskunta on törmännyt oikein kunnolla nyt viimeisten vuosien ajan. Minä olen opiskellut kansainvälistä kehitystä ja kaupungistumista ja meillä on suuria haasteita edessämme. Yksi suurimmista juuri ilmastonmuutos kehittymässä olevat valtiot eivät tietysti voi tehdä mitään yksin, vaan ne tarvitsevat meidän, meitä voidaksemme luoda tällaisen oikeudenmukaisemman maailman ja voidaksemme auttaa kaikkia planeetan kansalaisia, voidaksemme tarjota kaikille ihmisille perustarvikkeet, kuten vaikkapa veden. Haaste on valtava, mutta meillä on tässä nyt hyvät mahdollisuudet yhdessä tehdä työtä. Gospa predsednica, jaz sem eden izmed sedmih poslancev Slovenije. Olen yksi seitsemästä slovenialaisesta edustajasta tässä parlamentissa. Ja minä haluaisin käyttää tilannetta hyväkseni ja puhuakseni omaa kieltäni. Minä olen hyvin iloinen saadessani olla tässä valiokunnassa jäsenenä. Minä olen omistanut elämäni julkiselle sektorille. Minä olen toiminut lehtimiehenä ja sitten suurlähettiläänä monissa valtioissa ja myös kansanedustajan omassa valtiossani vaikuttaisi siltä, että nyt me olemme rakentamassa tietynlaista linnaketta Eurooppaan. Näin emme voi tehdä, näin emme voi toimia. Meidän täytyy rakentaa siltoja, ei linnakkeita. Me emme voi toistaa näitä samoja vanhoja virheitä kuin ei aikaisemmin, emmekä voi myöskään jatkaa tätä samaa rataa, että näitä pikkupaatteja tulee Pohjois-Afrikasta Espanjaan ja Italiaan. Meidän täytyy kehittää sellaista tulevaisuutta ja huomista, jossa kaikilla on mahdollisuuksia selviytyä. Uh, olen Bill Newton Dunn, olen brittiliberaali tulen itäisestä keskimaalta, kenties kuuluisin kansalainen sieltä on Robin Hood ja muistatte varmaan sheriffin, äh, Nottinghamin äh, sheriffin ja Robin Hoodin, joka vei rikkailta ja antoi köyhille. Se on kenties hyvä periaate täällä. Minä olen uusi tässä valiokunnassa, vanha täällä parlamentissa, tämä on kuudes mandaattini jo. Olen myös ympäristövaliokunnan jäsen ja olen erityisen kiinnostunut ilmastonmuutoskysymyksestä, joten toivottavasti tästä on hyötyä tälle valiokunnalle. Kiitoksia. Minä haluaisin myöskin onnitella teitä hyvää puheenjohtajan valinnastanne tähän valiokunnan puheenjohtajaksi. Minä olen ollut täällä vuodesta 1994-1999 ja minä olen Alden jäsen. Koires on nimeni. Minulla oli tässä kehitysyhteistyöasiat, ympäristöasiat viimeisellä vaasi vaalikaudella ja myöskin eh, olin puolustusyhteistyö kontekstissa. Eh, Sahel-ryhmä ja Länsi-Afrikan asia eh, on hyvin kiinnostava. Länsi-Afrikan alue, siis kaikki nensa, mikä minua kiinnostaa. Ja silloin kun olin ministerinä, niin minulla oli mahdollisuus saada Luxemburgin kehitysapu nousemaan yli 0,7 prosentin tasolle. Minä siirsin sitten tavoitetta yhteen prosenttiin BKTstä ja olemme valmiita eh, saavuttamaan sen. Afrikassa on sanottu, että ei meitä voida kehittää, me kehitymme. Ja tällä tavalla tilannetta onkin analysoitava kehittyvissä maissa. Äh, Merci, madame la présidente. Je veux à mon tour. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minäkin haluaisin teitä onnitella. Minä olen Harlem Desir. Minä olen sosiaalidemokraatti Ranskasta täällä parlamentissa. Olen valiokunnassa e, valiokunnassa varajäsenenä ja olen myös kansainvälisen kaupan valiokunnassa. Eh, minä olen nimenomaan kiinnostunut kauppapolitiikasta ja kehitysyhteistyöpolitiikan välisistä yhteis- yhteisyydestä. Ja me tarvitsemme johdonmukaisuutta Euroopassa, ei sillä tavalla, että annamme runsaasti rahaa ja sitten toisaalla kiristämme talouspolitiikkaa, erityisesti kauppapolitiikkaa, ja no, noudatamme vain omia egoistisia näkemyksiämme. Me tarvitsemme johdonmukaista koherenssia nimenomaan näiden kumppanimaidemme suhteen, ja se sopii erittäin hyvin sekä tähän valiokuntaan että kauppapolitiikkaan. Olen iloinen ollessani molemmissa. Nimeni on Gabi Zimmer, tulen Saksasta ja olen vasemmiston edustajana täällä Euroopan parlamentista toista kautta. Äh, olen iloinen siitä, että voin jatkaa työtäni täällä kehitysvaliokunnassa. Äh, painopisteenä köyhyyden torjuminen, erityisesti kehitysmaissa yhdistettynä kokonaistrategiaan, nimittäin vuosituhannen tavoitteiden saavuttamiseen ja kehitysyhteistyön äh, tehostaminen on tavoitteitamme. Kiitoksia. Kiitoksia. Olen Katrin Kretsä. Toisen kerran jo puhun tässä tänään. Minä olen uusi edustaja vihreiden ryhmässä. Olen hyvin iloinen siitä, että Eva Jolie valittiin puheenjohtajaksi ja nyt uskoisin, että prioriteetit, ainakin ne, jotka minulla on mielessäni, ovat kolmenlaisia. Ensinnäkin täytyy katsoa kehitysyhteistyötä ja veronkiertoa. Meidän täytyy kysyä kysymyksiä, jotka liittyvät viljelymaahan ja vielä miettiä, kuinka me voimme arvioida kehitystyötä. Mitä tulee maantieteelliseen jakautumiseen, minä olen erityisen kiinnostunut koordinoimaan työtä vihreiden välillä latinalaisen Amerikan suuntaan. Olen Clark Keller, olen Saksasta ja vihreät. Ja olen ensimmäistä kertaa Euroopan parlamentissa, olen Brandenburgin vihreiden puheenjohtaja. Monta vuotta olin äh, nuorten vihreiden eurooppalaisten puheenjohtaja. Tämän vuoksi olen nyt täällä ja olen ennen kaikkea viime vuosina tehnyt maahanmuutto- ja kehityskysymysten parissa töitä ja toivoisin, että valiokunta myös korostaisi ilmastonmuutoksen vaikutuksia kehitykseen ja kehitysmaihin. Niin ja, goedemiddag. Uh, alle voorzitters allereerst van harte gefeliciteerd. Kiitoksia. Minä haluaisin puheenjohtajia. Kaikkia onnitella. Minä olen Lio Tarja, tulen Alankomaista. Minä kuulun Guen ryhmään täällä parlamentissa ja olen täällä nyt toista kautta. Ja aikaisemmalla vaalikaudella niin käsittelin ruokaturvallisuutta, ympäristökysymyksiä ja minä toimin näin edelleenkin ja olen innostunut siitä, että saan toimia tässä valiokunnassa nyt tällä erää. Tällä valiokunnalla on paljon haasteita edessänsä, koska maailmassa on niin paljon köyhyydessä eläviä ja ilmastonmuutos ja ilmastokriisi on meitä kohdannut ja myös tarvitaan poliittisia päätöksiä ja näitä poliittisia päätöksiä, jotka koskevat näitä köyhimmässä asemassa olevia, tehdään jatkuvasti. Minä uskon, että me voimme hyvinkin myönteisiä päätöksiä täällä tehdä. Minä olen käsitellyt erityisesti juomavettä ja kehittyvässä olevien valtioiden, valtioiden näitä saniteettikysymyksiä hyvin paljon. Ja minä toivon, että me voimme tehdä kaikki yhteistyötä näiden poliittisen päätöksen eteen. Minä nyt näen nimiä täältä, mutta olkaa hyvä siellä. Thank you, Madam Chair. My name is... Kiitoksia. Olen Judith Sargentini. Olen hollantilaisten vihreiden jäsen, eli vihreässä puolueessa. Puolueryhmässä olen ollut viimeisten kymmenen vuoden ajan aktiivinen paikallispolitiikassa Amsterdamissa ja olen tehnyt paljon kehitysyhteistyötä entisen Hollannin apartheid-liikkeen parissa. Olen ollut aktiivisesti esimerkiksi toimimassa kaivosteollisuudessa, puuöljy tällaisissa kysymyksissä. Ja tämän lisäksi Angola ja Zimbabwen, Mosambikin ihmisoikeuskysymysten kanssa olen ollut tekemisessä ja vaalitoiminnassa mukana. Olen erittäin innostunut kehityksestä ja ihmisoikeuksista. Olen erittäin iloinen voidessani olla varajäsenenä tässä valiokunnassa. Joo, ja heitä Isabella Lövin. Kiitoksia. Minä olen Isabella Lövin, tulen Ruotsista ja olen vihreä. Olen uusi er, ympäristöpuolueen jäsen Ruotsissa ja 25 vuotta olen tehnyt toimittajan töitä Ruotsissa lähinnä kulttuuripuolella, mutta tässä viime vuosina enemmän ja enemmän ympäristökysymyksistä olen kirjoittanut. Olen kirjoittanut myös kirjan kalastuksesta ja ryöstökalastuksesta ja kaikki tämä on johtanut minut sitten Afrikkaan ja niihin seuraamuksiin, mitä kumppanuussopimukset ovat siellä aiheuttaneet näille köyhille maille ja nimenomaan näille köyhille kalastajille, jotka ovat täysin riippuvaisia kalastuselinkeinossaan. Minä olen siis kala-asioiden erikoisasiantuntija ja se on johtanut minut tänne kehitysyhteistyövaliokuntaan. valiokuntaan toivon, että voin kantaa korteni kekoon tässä työssä. Mielestäni on myös hyvin tärkeää viiden tulevan vuoden aikana käsitellä ympäristökysymyksiä, koska Euroopan unioni on tässä tärkeässä roolissa ja meidän tulee investoida hyvin paljon köyhempiin maihin. Varmasti hyviä investointeja tullaan tekemään. Kiitos. Die in diesen Ländern dann hoffentlich auch den Ländern zugutekommen. Did I forget somebody? Niin. Unohdinko jonkun? Onko joku jäänyt ilman esittäytymistä täällä, jäsen tai varajäsen, vai saivatko kaikki puheenvuoron? Kyllä näin näyttää olevan. Joten nyt haluaisin sanoa, että olin hyvin vaikuttunut siitä, kuinka monipuolista kokemusta täällä salissa on koolla. Teillä on erittäin laajaa teoreettista ja käytännön kokemusta ja olen aivan varma, että yhdessä me voimme vaikuttaa kehitysyhteistyöpolitiikkaan Euroopan unionissa. Meillä on esityslistalla vielä yksi kohta, muut asiat. Jos jollakulla teistä on aihe, joka ei voi odottaa huomista kokoustamme, niin sanokaapa heti. Ja jos näin ei ole, me tapaamme uudelleen huomenna 10.30. 10.30-12.30 kokoonnumme huomenna. Ja tätä kokousta edeltää koordinaattoreiden kokous, joka pidetään 9-10.30. Tässä nyt annan tässä kollegalleni niin mahdollisuuden sanoa, mikä kokoussali meillä huomenna on. PHS 1A2. Odotan siis näkeväni teidät kaikki huomenna siellä 10.30. Ensimmäinen kokouksemme on päättynyt.